Silloin on hieman enemmän aikaa käydä sitten syömässä illaksi ja sitten 21-23 iltaistunto. Esityslistaa on julkaistu ja se on Euroopan parlamentin äh, nettisivulla. Hyvää yötä, istunto on päättynyt.